So welcome everyone. The Tervetuloa kaikille. Talous- ja rahaliittovaliokunnan järjestäytymiskokous on alkanut. Gunnar, Hö- Gunnar Höckman McCarthy ja Stephen Wolf ovat kertoneet siitä, ettei kykene olemaan tämän päivän kokouksessa paikalla. ALDE-ryhmä on järjestelmä äh, saanut mukaan. Tämä ryhmä voi äänestää tämän iltapäivän kokouksen. Meillä on siis tästä syystä 16 jäsentä yhteensä, joilla on äänestysoikeus. Sihteeristölle on saatettu tieto seuraavat varajäsenet, jotka äänestävät tänä iltapäivällä EPPstä. Alain Kadek will substitute Korvaa. Darius Rosati. From EPP ja myös EPP. Sariuslowski will substitute Mr. Gunnar Hogman. From ALDE, Mr. Nils Torvalds will substitute Mr. Michael Teuder. From the Greens,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 will replace Mrs. Almelis uh, eh, Dodds. And now we... Ja nyt äänestämme puheenjohtajasta. Tarkistan, että meillä on täällä määräenemmistö paikalla. Eli 15 jäsentä jotka edustavat neljäsosaa valiokunnan jäsenistä. Selkeästi näin on. Ja sitten puheenjohtaja, vaaliehdokkaat Ferreira. Thank you, Chair. In the name of the... Kiitoksia puheenjohtaja. ECD-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa Roberto, Roberto Gualtieria. Eli hän olisi Ekon valiokunnan Sopiiko ehdokkaalle tämä nimitys? Kiitoksia. Galtieri. Joten. I understand that Mr. Galtieri is declared chair of the committee. Näin, Galtierista on tullut valikunnan puheenjohtaja. Pyydän häntä tulemaan tänne eteen. Thank you, colleagues. It's an honor. Kiitoksia hyvät kollegat. Tämä on kunnia minulle. Ja näin voimme siirtyä varapuheenjohtajan valintaan. Eli ensimmäinen varapuheenjohtaja. Uh, first of all, congratulations. Ensi, kiitokset ensinnäkin onnittelut uh, nimityksestä. EPP haluaisi mainita uh, Markus Werberin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Thank you. I see. Kiitoksia. Muita ehdokkaita ei näytä olevan. Sopiiko tämä ehdokkaalle? Now we can proceed. You can join the chair. Voimme jatkaa. Voitte tulla tänne ylös. Do you need to say that? Now we can proceed for the election of... Näin voimme jatkaa sitten toisen varapuheenjohtajan äh, valinnassa. Freira. In the name of SND. Kiitoksia SD-ryhmän nimissä. Haluaisin ehdottaa Peter Simonia toiseksi varapuheenjohtajaksi. Thank you. Are there other nomination? Kiitoksia. Onko muita nimityksiä? Ei näytä olevan. Sopiiko se ehdokkaalle? Kyllä, hyvä. Simon. <laughs> I think you have to say. All the candidates has duly completed the declaration of financial interest. Kaikki ovat täyttäneet taloudellisen etua koskevan sopimuksen mukaan lukien puheenjohtaja ja sitten kolmas varapuheenjohtaja. Onko siihen nimityksiä? Uh, yes, on behalf of the... Kyllä, ECRn puolesta ehdotan Bent Lykä. Are there other nominations or other... Onko muita nimityksiä? Oui. Yes, sorry, miss. quest, uh, according... Niin, pyyntö. Työjärjestyksen mukaan pyytäisiin salaista äänestystä tässä kohtaa. Rules this request. Sääntöjen mukaisesti tätä pyyntöä täytyy, tälle pyynnölle täytyy saada kymmenen jäsenen tuki. Onko täällä vähintään kymmenen? jäsentä, jotka tukevat tätä ehdotusta. Kyllä. Näin. Sitten salainen äänestys. Just a Uh, this, uh, I have first to communicate the rules. This election... Kerron ensin säännöistä. Vaalit hoidetaan sähköisesti, joten teillä kaikilla täytyy olla tuo sähköinen äänestyskorttinen valmiina. voitte sanoa kyllä tai ei. Vihreä nappi kyllä, punainen nappi ei. Anna kaikille jäsenille aikaa. Yes. Mich vorstellen, ich bin neu im Europäischen Parlament. Olen uusi. Saisin esittäytyä ennen kuin äänestetään. Herr Präsident, neu im Europäischen Parlament. Olen uusi ja haluaisin mielelläni esittäytyä ennen kuin äänestämme. Eh, according to the rule... Sääntöjen mukaisesti mitä keskustelua ei käytä tämän kaltaisessa kokouksessa. Kysymys on vain siitä, että valitaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Eli edustaja Ferreira. Because... Niin puheenjohtaja, koska täällä on useita uusia jäseniä ja salainen äänestys, niin ehdotan, että testaamme ensin äänestysjärjestelmän niin, että kaikki tietävät, mitä tekevät siinä vaiheessa, kun äänestävät varsinaisessa äänestyksessä. Chairman, with your permission on a procedural matter, my colleague... Niin, kollegani Luke on nimitetty ehdokkaaksi. ryhmä on pyytänyt äänestystä siitä, onko hän hyvä ehdokas vai en. Ja varmastikin eh, hän voi kahden minuutin ajan ihan työjärjestyksen puitteissakin esittäytyä. Tämähän on ihan maalaisjärjen vastaista, että suoraan äänestettäisiin ilman, että ehdokasta kuullaan. Ja siksi haluaisin, että hän saisi kahden minuutin ajan kertoa siitä, minkä takia hänestä pitäisi tulla kolmas varapuheenjohtaja. Kahden minuutin puheajan hän voi esitellä itsensä ja ehdokkuutensa. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minun nimeni on Berluke. Minä olen professori, vastaan makrotaloudesta ja kansantaloustieteestä. E, erityisaiheeni on suhtanteet ja talouskasvu Hampurin yliopistossa. Ja olen vasta äskettäin tullut politiikkaa. Olen, olen ollut äh, alternatiive Deutschland-puoluetta ollut perustamassa, koska suhtaudumme kriittisesti eurokriisiin ja kriittisemmin kuin muut puolueet Saksassa. Ja olen kuullut, että joidenkin ryhmien toivomuksena olisi estää valintani. Ja siksi haluaisin käyttää puheenvuoron niin, että voisin kuitenkin esittäytyä parlamentaarikoille täällä, jotta voitte sitten salaisessa vaalissa tehdä päätöksenne. Uskoisin, että syy sille, minkä takia äänestettäisiin ehkä minua vastaan, niin ei suinkaan ole se, että minua jotenkin minun henkilöäni vastustettaisiin tai etten tuntisi talousasioita, vaan kielteisyys ehkä johtuu siis siitä, että olen eri mieltä eurokriisistä kuin enemmistö tässä salissa. Ja haluaisin kertoa vähän käsityksestäni. uskon, että euro on valuutta, joka on vienyt Euroopan unionin suurimpaan kriisiinsä tähän mennessä, koska sekä valtion velka että kilpailukyky jäsenvaltioissa on aiheuttanut suuria jännitteitä. Ja äh, sitä on koitettu hallinnoida erilaisella yhdistelmällä äh, budjettikuria, säästöjä ja sellaista politiikkaa, jolla koitetaan laajentaa äh, lainanantoa ja minä itse olen sitä mieltä, että ei ole mahdollista tällaisella säästöpolitiikalla äh, vaikuttaa valtionvelkaan puheenjohtaja keskeyttää, äh, pitäytykää kahdessa minuutissa. Niin, siis minä uskon, että äh, nuorisotyöttömyys ja säästöpolitiikan vaikutukset ovat riittävä syy sille, että voimme suhtautua hyvin kriittisesti eurokriisiin. Ja haluaisin vakuuttaa, että jos tämä huolestuttaa yksittäisiä jäseniä, niin tietenkin kaikkien näiden tietojen osalta, joita koskee luottamuksellisuus Euroopan keskuspankista tai muista instituutioista, niin kyllä tulen ehdottomasti pitäytymään tässä luottamuksellisuudessa, niin kuin tietysti puheenjohtajista yleensäkin. Thank you, Mr. Luke. Now we can proceed to the vote. I think we first have... Kiitoksia, Mr. Luke. Nyt ryhdytään äänestämään Testataan ensin näiden korttien toiminta, äänestyskorttien toimintaa. Työjärjestyspuheenvuoro. Haluaisin sanoa, että meillä on ö, oikeus ö, omaan tulkintaan. Tässä ö, valiokunnassa on usein taitettu pestä siitä, ö, toteutuuko sukupuolten tasa-arvo. Ja kyllähän sekin on tärkeää, se on otettava huomioon. No time for debate is not possible according to the rule. Nyt meillä ei ole aikaa keskustelua, me emme voi sitä keskustelua käydä, vaan täytyy ryhtyä äänestämään ensin. Katsotaan, miten kortit toimivat ja sen jälkeen äänestetään. This? This is not working? It's not working. No, it's, not a, it's not a It's test, it's test. This is a just a test. This is just a test. You can simply... Tämä on pelkästään äänestys. Okay, so ask the secretariat to provide a secret test. Okay, secret test. Salainen koeäänestys siis. Secret test. Okay, now you can vote. Nyt voitte äänestää salaisesti. Siis tämä on koeäänestys, ei itseäänestys. Kokeilemme vain laitteiden toimintaa. Free man and free Are we having the right numbers? Uh-huh. Missing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 We have one S&D in excess. Yksi SD-ryhmästä liikaa. I asked the socialist group to, uh, to drop one. We have 17 S&Ds, they should be 16. 16 pitäisi olla SD-ryhmästä. Ette varmaankaan laske puheenjohtaja. Or. Oh.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 those in favour of... The, no, let me finish. Those in... Antakaas nyt minä päätän lauseen. Niin. Ne, jotka ovat ehdokkaan kannalla, painavat vihreät, jotka vastustavat, painavat punaista nappia. Vasen ja oikea. Vasen on oikea. Vasen on kyllä ja oikea on ei. Äänestys on alkanut. We close the vote. Yeah. Äänestys on päättynyt. 21 puolta ääntä 30 ääntä vastaan. Kuusi tyhjää ehdokasta ei ole valittu. No, I suggest now to... Nyt ehdottaisin sitten varapuheenjohtajan äänestyksen lykkäämistä, että poliittiset ryhmät voivat pohtia asiaa. Tämä äänestys on keskeytetty. Jatkamme äänestystä ensi kokouksen alussa Strasbourgissa. Oh, I have, the